Sitten muutokset käsittelyjärjestykseen. Tai käsittelyssä sen hyväksyminen. Lopullinen esitysluennos, joka puheenjohtajakokous hyväksyi 6.3. tarkana 137 mukaan on jaettu teille. Muutosehdotuksia ei ole minulle tullut. Eli käsittelyjärjestys on näin vahvistettu. Sitten herra Marineskun mietintö Euroopan investointipankin vuosikertomus.